ja nämä tekstit julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Puheenjohtajakokouksen 149 artiklan, työjärjestyksen artiklan mukaisesti hyväksymä lopullinen esityslista luonnos on toimitettu teille. GUE-ryhmä on esittänyt pyynnön liittyen keskiviikkoon. Käsitelläänpä nyt ensin kuitenkin tämä maanantain esityslista. Onko teillä tälle päivälle muutospyyntöjä? Ei ole. Entäpä tiistaille? Ei myöskään. Ja todella keskiviikolle kuoryhmä on pyytänyt, että keskustelu suullisesta kysymyksestä, joka liittyy Japanin päätökseen ryhtyä uudelleen valaan pyytiin kaudella 2015-2016, että tähän äh, kirjoitettaisiin tähän liittyvä päätöslausumaesitys toimitettaisiin, mutta että siitä toimitettaisiin äänestys vasta heinäkuun täysistunnossa. Edustaja Haasakam, saatte nyt puheenvuoron perustellaksenne tätä pyyntöä. Kiitoksia puhemies. Niin, Parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä lisäämään tähän suulliseen kysymykseen Japanin valan pyynnistä myös päätöslauselmaesityksen, josta voitaisiin sitten Strasbourgin istunnossa ensi heinäkuussa toimittaa äänestys. Äh, Japani äh, tappaa äh, noin 4000 valasta Äh, on näin tehnyt äh, ja tulee äh, jatkamaan tätä työtään. Tässä joutuu tai tulee myös sivusaaliita Etelämerellä sekä Tyynellä valtamerellä. Tämän lisäksi on muistettava, että 86 hyväksytty kansainvälinen valanpyyntikielto on hyvin perusteltu, mutta Japani ja tietyt muut maat eivät piittaa tästä kansainvälisestä sopimuksesta. Aikooko Euroopan parlamentti katsoa sivusta, kun viimeiset valaat kuolevat sukupuuttoon? Vai aiommeko pyrkiä puolustamaan näitä eläimiä? Kiitoksia. Haluaako joku kannattaa? kannattaa Haasakampin pyyntöä. Lamberts. Herra puhemies, ryhmämme tukee pyyntöä. Meistä on selvää, että tässä on kyse katoavasta lajista. Ja tämä on ehkä suurin nisäkäs maapallolla nyt, mutta monia lajeja, jotka ovat katoamassa yksi toisensa perään, joten on tärkeää, että parlamenttimme ei nyt menetä biodiversiteettikysymyksiä esityslistaltaan. Kiitos. Haluaako joku vastustaa tätä ehdotusta? Ei, joten äh, nyt äänestämme äh, nimenhuutoäänestyksellä. Ne, jotka kannattavat Haasikampin ehdotusta, äänestävät siis puolesta. Niin, ähm, äänestys on alkanut nimenhuutoäänestyksen. Ovatko kaikki äänestäneet? Kysyn vielä uudelleen, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ehdotus on hyväksytty. Sitten torstai EPP-ryhmä on pyytänyt keskustelua sekä äänestystä, joka koskee kirjallisia ihmisoikeus- kysymyksiä, että tämä siirrettäisiin esityslistan viimeiseksi kohdaksi ähm, iltapäivällä. Äh, Preda perustelee. Niin puhemies, Tämä on pyyntö, jota emme tee ensimmäistä kertaa. Syy on edelleenkin sama. Perinteisesti ihmisoikeusasiaista puhutaan torstaina iltapäivällä. Äh, ilta, siis tästä keskustellaan, emmekä me ymmärrä, minkä vuoksi keskustelu on siirretty ää, äh, aamupäivään. Ja sitten iltapäivällä olisi ää, äh, toinen keskustelu sen sijaan, että keskusteltaisiin ihmisoikeusasioista ja kirjallisista asioista. Eli me pyydämme, että ää, äh, palaamme normaaliin käytäntöön. Kiitoksia. Haluaisiko joku kannattaa Preidan ehdotusta? Haluaako joku vastustaa sitä? No niin, me toimitamme äänestyksen ja nyt pyytäisin äh, puolet, puolesta ääniä ja sitten vastaanet. Tyhjä. Hylätty. <laughs> Kyllä tämä oli aivan, aivan ilmeinen äänestystulos. Meidän ei tule tästä sähköstä. Jaha, no niin, nyt me tarkistamme tämän vielä sitten koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. Hmm. 96 hmm. puolesta 205 vastaan. Todella tiukoillehan tämä meni. Näin olemme hyväksyneet käsittelyjärjestyksen. Esityslistalla on ensimmäisenä komission julkilausuma YK on korkean tason kokous HIVistä, AIDSista. Ja näin ensimmäinen puheenvuoro komission jäsen Andriy Kaitis. Olkaa hyvä.